przewodniczący! E, koleżanki i koledzy. Hyvät kollegat, pyytäisin, että istuudutte paikoillenne salissa. Otwieram posiedzenie. Avaan istunnon, joka keskeytettiin 7. huhtikuuta 2010. Hyvät naiset ja herrat, voisitteko istuutua tässä salissa? Juuri aloitimme istunnon muutama sekunti sitten. Teillä on pöytäkirjat istunnosta 7. huhtikuuta 2010. Onko niihin huomioita? En näe, joten pöytäkirjat ovat hyväksytty. Oświadczenie pisemne numer 71 przez 2009 złożone przez posłów Elizabeth Lynn, Michaela Tremopoulusa,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 a nazwiska sygnatariuszy zostaną umieszczone w protokole posiedzenia. czy pani lynne chciała zabrać głos? bardzo proszę. pani, lynne. Uh, Kiitoksia. Haluan vain kiittää että 71 julkilausuman allekirjoittivat aiheena rintasyöpä. Tehän tiedätte, tämä on erittäin tärkeä kuolinsyö koko EU-ssa yli 35-59-vuotiaiden naisten kohdalla. Tietysti me haluamme, että jäsen